Siis nämä nimitykset, jos kukaan niitä ei vastusta, nämä on hyväksytty. Sitten kaksi kirjallista ilmoitusta on allekirjoitettu 20, 26 2016 Elena Gentileltä ja 15 muulta jäs, jäseneltä koskien keuhkotautia sai yli 300 allekirjoitusta ja Michelin vuoden 2016 ja 11 muun jäsenen allekirjoittama teksti, joka liittyy Kiinassa tehtävään sisäelinten mm, pakkopoistoon, on asia, joka on välitetty asianomaisille.